tarvitse. Me tarvitsemme enemmän rahtia, enemmän matkustajia, jotta olisimme ekologisempia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin pyytää kollegat, puhukaa hitaammin. Puhukaa hitaasti, koska tulkit ovat pulassa, kun puhutaan näin nopeasti. Sitten kollega Said El Kadrawi, sosialistien demokraattien ryhmä. Komissaris, äh, kollegas. Kiitos, puhemies,